Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin avata tämän istunnon. Jälleen puhun Unkaria ja pyydän teitä ystävällisesti laittamaan siitä johtuen kuulokkeet päähänne, paitsi tietysti jos osaatte Unkaria. Ja näin tulkit voivat teille tulkata. Eilisen kokouksen pöytäkirjat on jaettu, onko niistä kommentoitavaa? Eilisen menettelystä, ellei kommentteja, voimme katsoa ne hyväksytyiksi. Kiitoksia.